ensin kyse oli 3,38 prosentin korotuksesta, niin minä pidän tätä 2 prosentin rajaa hyvin tärkeänä rajana ja pidän hyvänä sitä, että tämä kahden miljardin raja on myös toteutettu. Kaksi miljardia on suuri summa ja jos ajatellaan tätä kahta miljardia, ylittyykö se nyt nykybudjetissa tai sitten seuraavana vuonna, niin uskon, että tulevina vuosina esittelijät tulevat myös kovasti korostamaan sitä, että pysytään tuon kahden miljardin rajapyykin alapuolella. Näin ollen täytyy keskustella hyvin tiiviisti ja haluaisin kovasti kuulla kollegojen kantoja juuri Brexitin vaikutuksiin liittyen. Meillä on täysin ilmaista, ilmeistä, että neuvotellaan paketista ja talousarvio lienee varmistettu vuoteen 2020 saakka. Sen talousarvion saakka tämä on tämänhetkinen asiaintila joka tapauksessa, mutta ensimmäinen huhtikuuta ensi vuonna kuitenkin Brexit astuu voimaan ja tuolloin tietenkin tietyt asiat voivat muuttua. Mitkä olisivat kovan Brexitin vaikutukset? Tätä tulisi tarkastella. Tällä hetkellä yhdistyneen kuningaskunnan sisäpoliittinen tilanne on täysin avoin. Emme tiedä, miten Skotlanti tulee reagoimaan, miten Irlannin tilanne tulee kehittymään ja vielä vähemmän Gibraltarin tilanne, joten Eh, hyvinkin saattaisi käydä niin, että britit eh, haluavat jäädä eh, jäseniksi seuraaviin vaaleihin saakka taikka vuoteen 2020 saakka. Eli neuvottelut saattavat hyvinkin tuoda esiin aivan uusia vaihtoehtoja ja näin ollen äh, talousarvion joustavuus on kyllä äh, merkittävä kysymys. Ja haluaisin kuulla kollegojen kantoja ja mielipiteitä. Miten te, te tämän asian näette? Yksi asia, joka sekin on äh, kiinnostava, josta puhutaan joka vuosi, se on yleinen kulukorvaus. Ja henkilökohtaisesti katson, että että Äh, sen tulee olla könttäsumma ja että äh, tämän summan puitteissa jäsenet voivat toimia hyvin joustavasti, äh, mutta samalla vastuullisesti ja avoimesti. Kaikki tietävät, mikä tuo summa on. Mielestäni tämä on ihanne malli. Jäsenvaltioissa on esimerkiksi myös olemassa tällainen kilometrikorvausmalli. Ei sitä silloin tarvitse jäsenten kertoa, mitä autoa ajaa tai mitä öljyä käyttää autossaan tai mitä polttoainetta, vaan tämäkin on könttäsumma. Ja jos rahaa tarvitsee enemmän, niin se maksetaan sitten omasta taskusta, jos tällainen könttäsumma ei riitä, niin sitten jäsenen täytyy tosiaan maksaa kulut omasta taskustaan, joten näin ollen pidän yleistä kulukorvausta hyvinkin selkeänä toimintamallina. Viime vuonna tehtiin koko joukkoehdotuksia, olen niihin syventynyt ja olen koti tarkastellut Euroopan parlamentin kotisivuja ja e, eri jäsenten kotisivuja, minkälaista avoimuutta, läpinäkyvyyttä toteutetaan ja kaikilla kotisivuilla, myös Euroopan parlamentin kotisivulla. Otin kuvakaappauksen, koska halusin oppia, minkälainen olisi tällainen täydellinen yleisen kulukorvauksen Äh, avoin yksityiskohtainen esittely, mutta voin kertoa, että yksikään Euroopan parlamentin edustajista ei kertonut, miten yleistä kulukorvausta yksityiskohtaisesti on äh, käyttänyt ja yksinkert- tällaista yksityiskohtaista kuluu laskelmaa en yhdeltäkään kotisivulta löytänyt, mutta kyllä meidän on mielestäni hyvä oppia myös toinen toisiltamme, miten asioita voisi parantaa. Sitten vaalikampanjan kustannukset, tämäkin on iso asia ja luonnollisesti aina haaste. Ja tällä alalla tietenkin kustannukset liittyvät säännönmukaisuuteen, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Meillä on aika paljon jo nyt sääntöjä voimassa ja tietenkin haluamme, että julkisuus työtä, viestintää parannetaan entisestään ja pääjohtaja hyvin tuossa äsken selitti meille, että parlamentti on hyvin valmistautunut ja näin yritämmekin sitten hoitaa tämän vaalikampanjan objektiivisesti ja puhtaasti niin, että tilivelvollisuus täyttyy. Sitten sitten äh, on esitetty kritiikkiä äh, kunnostustöistä eri rakennusten suhteen, PHS-rakennus täällä Brysselissä ja sitten rakennukset Strasbourgissa, samoin sitten jäsenten ja henkilökohtaisten äh, tai heidän avustajiensa eläkejärjestelyt. Ja yhdessä alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean kanssa olemme asiaa tarkastelleet ja oikein hyviä tarkistuksia mielestäni on tullut hyviä säästökohteita ja säästeliästä taloudenpitoa on ehdotettu. Minä tulen kyllä huolehtimaan siitä, että verorahoja hallinnoidaan mahdollisimman säästäväisesti ja hyvin. Tietenkin inflaatio, tilanne huomioon ottaen ottaen no, on kaikkien meidän edun mukaista, että toimimme säästäväisesti ja uskon, että löydämme oikein hyviä kompromisseja. Kiitos. Kiitokset esittelijä Hyvish. Ehdottaisin, että toimimme niin kuin äsken suljetuin ovin, eli ensin kuulemme varjoesittelijöitä. Tosin hiukan olemme tässä jo aikataulusta myöhässä. Joten pyytäisin, että puhutte lyhyesti ja minuutin puheajan käytön jälkeen minä täältä näytän merkkiä. Näin ollen ensimmäisenä toivoissaan puheenvuoron saisi kollega Gardiasalan Salarujal presidentti, intentaré ceñirme. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä pyrin muutamassa minuutissa sanomaan, kuunte, olemme kuulleet kollega Rybjeha useasti e, yleinen linjaus näissä tarkistuksissa on, että me haluamme pitää menot normaalitasolla, inflaation tasolla, inflaation alapuolella, ja pyrimme säilyttämään yleisbudjetin koko parlamentille alle kahden miljardin. Se olisi nämä, tämä maaginen luku. Me olemme tehneet paljon tarkistuksia, joka liittyy eläkkeihin. Mehän näimme, näitä me tarkastimme jo viime päivinä. Olemme myös perehtyneet matkoihin se, sihteeristön kanssa. Olemme pyytäneet puhemiestöltä sääntöjen muuttamisesta, jotta ne, jotka saavat apurahaa parlamentin toimesta, hei, niillä olisi myös äh, ihmisarvoinen palkkaus. Me olemme myös, me haluaisimme, että meillä voisi olla enemmän ammatti-ihmisiä, asiantuntijoita, että voisimme pyytää heitä tänne, ettei meppien pitäisi tähän perehtyä sen enempää Brexitistä vielä. Kävi miten kävi, tapahtui mitä tapahtui parlamenttiin. Se vaikuttaa samalla tavalla. Brittimepit lähtevät valitettavasti sinä päivänä, kun Brexit astuu voimaan. Ja sen takia taloudellisesti meidän pitää tämä ottaa huomioon myös budjetissa. Dank. Ähm, Kiitokset. Kymmeniä enää paikalla. Ali näin, mutta hän ei taida enää olla salissa, joten sitten Gérard Depré. Ole hyvä. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Kuten te sanoitte, minä en ole Alden varjoesittelijä, mutta kun kollega Ali on poissa, niin minä olen hänen tilallaan. Kuuntelin erittäin tarkalla korvalla ja tarkkaavaisena mitä kollega Rybih sanoi, hän sanoi jotakin, joka oli jo erittäin mieluisaa minun korvilleni. Hän sanoi, että tarkistuksissa, joita on tähän mennessä jätetty, oli jo paljon myönteisiä. Sehän on aivan loistava uutinen. Toivottavasti se, mitä, ne tarkistukset, mitä me olemme jättäneet, kuuluvat tähän ryhmään. No niin, ihan tämä tässä sivuhuomiona, mutta synteesinomaisesti. Sanon vielä kerran, että kirjasin hyvin ylös herra Rybikin sanomiset, mutta haluaisin, että hän puistu vielä sanoisi, mitä tarkoittaa kokonaisvaltaisen budjetin korottaminen. Mitä se tarkoittaa tämä globaali? Rajataanko se inflaatioon? Ymmärsinkö oikein, että se korottaminen tarkoittaa sitä? Onko teillä jotakin ajatusta siitä, mikä on inflaation taso, jota, jonka me otamme huomioon? Kyllähän sillä on tiettyä vaikutusta budjettiin. No niin, sitten ihan meidän omasta ryh- ALDE-ryhmästämme Eidersen myös sanoi omalle ryhmälle, kun on kyse kokonaisbudjetista, se pitää olla ahden, alle kahden miljardin. Muistutan, että tässä on kyseessä vaalivuosi ja aivan erityisesti media ja äh, julkinen mielipide katsoo, miten me lähdemme korottamaan määrärahoja, jos näin käy parlamentissa. Monet ovat sitä mieltä, että parlamentin budjetti on vain sitä, että raha menee meppien taskuun. Meidän pitää olla äärimmäisen tarkkaavaisia tässä. Me olemme tehneet jonkinlaisia taloudellisia hankkeita, ehdotuksia. Jo viime kokouksessamme minä pohdin sitä, ovatko joidenkin rakennusten uudelleenjärjestelyt, reformit ihan tarkoituksenmukaisia. Minä ajattelen omaa toimistoani 12 ja 8 kerrosta. Kuka on päättänyt tästä? Kuinka kiireellistä se on ja mikä, mihin tässä pyritään? muita päätöksiä on tehty muualla, joka, jotka ovat vähän erikoisia, vähän omituisia. Ehkä minä olen vähän vanhanaikainen on jaettu jonkinlaisia... Kenelle nämä on tarkoitettu nämä kuulokkeet? Eli joitakin pyyntöjä on tullut, päätöksiä on tehty laitteistosta, varusteista ja rakennustöistä, mutta mikä on, minä haluaisin jonkun perustelun tälle. Kyllä aina löytyy keinoja siihen, että saadaan Euroopan parlamentti ihan vaikeuksitta alle tämän kahden miljardin, siis il, il, ihan ilman mitään vaikeuksia. Anteeksi, anteeksi. No, nyt minun aikani on mennyt tunteen. En ole, anteeksi, anteeksi, anteeksi, Eider. Minä en noudattanut minulle annettua puheaikaa. En kannata mitään könttäsummaa kulukorvauksissa. Minä en myöskään kannata sitä, että lähdetään no, nostamaan linjaan 423 kunnan parlamentin avustajista. Ehkä minä tässä sanoin keskeiset kommentit ja keskeinen viesti, jonka halusin sanoa. Kiitokset, Tepre. Mukavaa täällä Euroopan parlamentissa on oppia näistä ää, kulttuurisista eroista siitä, mikä on lyhyt puheenvuoro. No niin, sitten Tarant. Kiitos. Minuutissa pystyn varmasti sanomaan kaikkein tärkeimmän asian. Olen aika luottavainen, äh, kun olen varjostanut herra äh, Rybihin tapaista esittelijää ja olen todella iloinen siitä, kuinka avoimesti hän on käsitellyt myöskin näitä aika radikaalejakin vihreiden tekemiä tarkistuksia. Korostan kolmea tärkeää asiaa, jotka ehkä vielä ovat parantamista vailla. Ensinnäkin tämä rakennus- tai kiinteistöpolitiikka, ja emme ehkä ole insinöörejä, niin herra Depre ainakin tietää, kuinka kiinteistöjä tulee hoitaa kunnolla, ja hänen kantansa haluaisimme tukea SPAC-rakennuksen suhteen voitaisiin ehkä ajatella, että annettaisiin jotain tiettyä huoltotyötä tehtäväksi tiettynä aikana, ei ehkä kuitenkaan 2019, koska saattaa olla, että lähtevä parlamentti unohtaa koko homman ja sitten tulee parlamentti taas ei tiedä kaikkia faktoja niin, että ehkä tämä ei ole paras Äh, huoltokäytäntö. Sitten äh, toistan vielä äh, tämän pulmallisen kysymyksen näistä vapaaehtoisista eläkejärjestelmistä, ja ehkä tämä vaatii jonkin sortista muuttamista, jos kooperaatio ei sitä, että se vedetään pois. Ja sitten nämä valtuutetut avustajat ja kuoppa, joka liittyy heidän eläkejärjestelmäänsä, koska jos sen pystymme vielä ratkomaan, niin he tulevat kenties vielä haudoillemme käymään. Edustaja Zanni seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti sen jälkeenhän meillä on keskustella Äh, esittelijöiden ja varjoesittelijöiden yhteisessä kokouksessa olen samaa mieltä tavoitteista, että pidetään äh, luku alle kahden miljardin, ei vain niin kuin edustaja Depre sanoi, vaikka että olisimme vaalikampanjan vuodessa, vaan tavoitteena on jatkuvasti käyttää järkevästi veronmaksajien rahoja. Me olemme tehneet vähennysehdotuksia joissakin menoluokissa, useissa otsakkeissa – me olemme sitä mieltä, että on mahdollista tehdä jotain säästöjen eteen käyttämällä esimerkiksi kannattavuusperiaatetta, value for money ja avoimuutta nimenomaan, no, kun on kyse yleis, yleisistä kuluista. Järkevästi voidaan käyttää rahaa, kun puhutaan parlamentin kulukorvauksista, joita me eivät itse suoraan hallinnoi, vaan joka on tietty korvaus heille koituneista menoista. Sehän on ihan yksinkertainen hyvä menetelmä. Lopusta meidän mahdollisuus keskustella keskenämme. Kiitokset. Sitten muut puheenvuoropyynnöt. Edustaja Howard. Kiitos puheenjohtaja. se, että Rybis mainitsi tuossa, tällaiset meille mm, myönteiset vertailut muihin parlamentteihin, mutta jotkut, jotkut kansalliset parlamentit toimivat pro rata periaatteen pohjalta. Ja me voimme tietenkin kartoittaa niitä säästöjä, joita voitaisiin tehdä, jos Euroopan parlamentilla olisi vain yksi toimipaikka? En tiedä. Jos Macron on tosissaan EUn muuttamisesta, niin ehkä Macron voisi, voisi suostua perussopimusten muuttamiseen, joita tässä vaadittaisiin. No, me puhumme tosiaan veronmaksajien rahojen säästämisestä. Ainahan rahaa voi säästää. Ja minun kaudellani esimerkiksi kun ajatellaan myönteisiä asioita, jotka on nostettu esiin, niin on työntekijöiden suojeleminen muun muassa häirinnältä ja seksuaaliselta häirinnältä. Ja meillä mielestäni tulee olla myös sitten äh, määrärahoja tämän kaltaisten asioiden hoitamiseksi. Arvoisa kollegani edustaja Depre, teille sanoisin, että olette kyllä ehkä osittain oikeassa, mutta varoittaisin myös tällaisesta vääränlaisesta säästämisestä, sillä jos säästämme esimerkiksi ohjelmistohankinnoissa, niin saatamme olla erityisen haavoittuvaisia. Eli meidän on huolehdittava siitä, että teknologia-alalla, IT-alalla emme säästä vääristä kohteista ää, esittääksemme olevamme säästäväisiä. Meidän on kuitenkin voitava hoitaa työmme kunnolla ja esimerkiksi kun ajatellaan IT-alaa, niin voitaisiin tiettyjä mm, kokouksia esimerkiksi järjestää videokonferensseina rahan säästämiseksi ympäri maailmaa. Kiitoksia. Kiitokset. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten Ryybi voi vastata loppupuheenvuoro. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitän näistä ehdotuksista ja Mielestäni meidän täytyy kyllä tätä tiukkaa säästäväistä linjaa budjettivaliokunnan koko painoarvolla ajaa myös äh, neuvotteluissa puhemiehistön kanssa, sillä erityisesti tässä vaalien alla meidän on kyllä velvollisuus huolehtia veronmaksajien äh, rahoista säästäväisesti ja kiitän kollegoita tuesta, jota minulle on tässä osoitettu. Kiitos. Kiitokset edustaja Rybich. Sitten siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Edustaja Ali. Ää, äh, maatalouden, elintarvikkeiden ja maatalouden tulevaisuus. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Eurooppa on haluaa taata yli 500 miljoonalle eh, maanviljelyn elintarviketuotannon turvallisuuden. Tämä on erittäin tärkeää, että kun eurooppalaiset tuottajat, jotka ovat riippuvaisia luonnonvaroista, puolustavat suoraan ympäristöä. EUlla on yli 6 miljoonaa ihmistä, jotka toimivat maanviljelyksessä ja elintarvikkeiden jalostuksessa. Eli siis jos ajattelemme maataloutta, metsätaloutta, ne eivät palvele ainoastaan vain elintarviketuotannotta, mutta tässä on kyse alueesta, jossa monet eurooppalaiset kansalaiset asuvat. Se on myös matkailu ja vapaa-ajan toiminta toiminta-aluetta. Mitä tässä nyt haluan sanoa? Me haluaisimme, että tiedotettaisiin, viestitettäisiin enemmän maanviljelyksestä, elintarviketuotannosta. Sitä painotettaisiin enemmän agrivaliokunnassa. Keskityttäisiin siihen, että haluattaisiin päästä yhteisessä maatalouspolitiikassa hyvin tavoitteisiin. Välttämätön rahoitus on siinä yksi tärkeä tekijä monivuotisessa rahoituskehyksessä. Sen lisäksi meidän pitää yksinkertaistaa nykyaikaista yhteistä maatalouspolitiikkaa. Komission pitäisi myös taata, että rahoitusvalvonta ja tilintarkastustoimenpiteiden valvonta olisivat samankaltaisia, eli normit ja olosuhteet ja toteuttamistavat olisivat samankaltaisia kaikissa jäsenvaltioissa. Meidän täytyy myös taata oikeudenmukainen <clears throat> jakauma suorissa tulotuissa maanviljelijöille, koska tällä hetkellä tiedämme, että suuria eroavaisuuksia on EUn eri alueilla. Jos me annamme maanviljelijöille tukea, meidän pitää tukea silloin pieniä tiloja. Se on elintärkeää. Lopuksi haluaisin sanoa, että tuen kaikkia niitä toimintoja, jotka parantavat maanviljelyn tehokkuutta, mutta samalla pitää parantaa e- Euroopan elintarviketurvallisuutta. Kiitokset edustaja Ali. Katselen tässä ympärilleni, olisiko puheenvuoropyyntöjä? Toki toki, edustaja Denano. Niin, haluan käyttää puheenvuoron kiittääkseni kollegaa tästä mietinnöstä. Suurelta osin samaa mieltä tästä äh, lausunnosta. Tarkoituksena on taata äh, tulevan maatalouspolitiikan äh, tulevaisuus ja se, että voidaan käyttää myöskin paremmin resursseja ja paremmin suojella ympäristöä ja monimuotoista toimintaa, ottaa huomioon nuoret ja viljelijöiden työpaikat kaiken kaikkiaan tämän eurooppalaisen lisäarvon täytyy tulla täsmennettyä täsmennetyksi, koska jos lähdetään tällaista jollain lailla nyt sitten tätä käsitettä käyttämään, niin saattaa olla, että ympy joutuu jopa vaaraan, mutta tämä on vain lyhyen aikavälin toimintaa. Meillä äh, on nyt tämä uusi komission ehdottama maitomalli. Ähm, tämä äh, saattaa jopa johtaa uudelleen kansallistamiseen tai äh, kilpailun vääristymiseen. On hyvin tärkeää kuitenkin, että on tähän otettava mukaan seuraavia seikkoja. Sellainen yhteinen maatalouspolitiikka, joka ainakin sen täytyy olla niin kuin samalla tasolla kuin nykyisessä rahoitusnäkymissä myös tulevissa rahoitusnäkymissä ja olen todella sitä mieltä, että emme saa lähteä millään lailla, millään lailla näitä instrumentteja muuttamaan. Suorat tuet ovat hyvin tärkeitä myöskin ja tämä auttaa meitä välttämään kilpailun vääristymisen. On hyvin tärkeää myöskin, että meillä on uusia instrumentteja, joilla pystytään vähentämään hintojen heilattelua ja myöskin useiden ohjelmien, vaikkapa kaikkein kaukaisimpien ja syrjäisimpien alueiden ja epäsuotuisimpien alueiden tukea täytyy parantaa. Ja vielä lopuksi haluan sanoa, että ähm, ähm, on otettu huomioon myöskin muuttoliikevaikutukset ja sen synergiat äh, maatalous- ja maaseutupolitiikkaan. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä en nyt näe pitkään, joten äh, haluaisikohan komissio käyttää puheenvuoroa? Chairman, I think I can be very brief. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti vain tämä lausunto aivan samalla tavalla kuin viime viikon päätöslausuma tuo esille hyvin tärkeitä yhteisen maatalouspolitiikkaan ja sen tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Ja nyt lähden niitä kaikkia tässä uudelleen erittelemään, vaan voin vain uudelleen todeta kaikille, että Euroopan äh, unionin komission toukokuussa tulevat ehdotukset todella ottavat huomioon hyvin tarkasti nämä kaikki kysymykset. Kiitokset johtaja. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty. Ja mitä aikataulun tulee, niin me olemme tässä nyt hiukan puu ja kuoren välissä, nimittäin äh, tätä valiokuntamme on hyvin myöhässä saanut tietoa tästä asiasta agrivaliokunnalta ja tämän lisäksi meillä on turkoosiviikkokin tulossa, joten näin ollen alin valmistelijamme lausuntoon tehtävät tarkistukset tulee tehdä englannin kielellä, jotta ne vielä ehtivät. Ja määräaika olisi 28. maaliskuuta. Pahoittelen tosiaan tätä. Sitten siirrymmekin esityslistalla eteenpäin. Esityslistan kohta 18. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle ja Portugalille. Esittelijämme on äh, José Manuel Fernandes. Olkaapa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. EUn solidaarisuusrahasto on ihan selkeä otsikossa. No on siis kyse, että taamme solidaarisuuden EU-ssa, jotta voimme valitettavasti, valitettavasti torjua tai auttaa katastrofin uh-, uhreja. Me, meillä on myös ilmastonmuutos edessämme ja meidän täytyy vahvistaa solidaarisuusrahaston toimintaa. Ja sen sijaan, että meillä olisi 500 miljoonaa, että sitä nost- sen varat nostettaisiin miljardiin seuraavassa rahoituskehyksessä. Vuotta Eihän tämä tarkoita sitä, että jokainen jäsenvaltio ei voisi käyttää rakennusrahastoja tai investointirahastoja, jotta voisivat harjoittaa hyvää ennaltaehkäisevää politiikkaa. Onhan aina parempi ennaltaehkäistä kuin parantaa jälkikäteen. Tätä pitää soveltaa koko EU:ssa. Ja tässä tapauksessa on kyse siitä, että 104 miljoonaa euroa otettaisiin käyttöön, jotta Portugali, Espanja, Ranska ja Kreikka voisivat hyötyä tästä. Espanjassa ja Portugalissa on kyse metsäpaloista, Ranskassa on kyse San Martanin ja Guadalupen saarista, jotka joutuivat hurrikaanien kouriin. Ja Kreikassa on kyse katastrofista, joka syntyi mm, tilanteesta, joka siellä on vallalla. 50 miljoonan euron tuhot, mutta valitettavasti yli sata ihmistä menetti henkensä metsäpaloissa. Meidän pitää pyrkiä suojaamaan ihmiselämää, ihmisarvoa. Sen pitäisi olla meidän yksi suurimmista painopistealueistamme. Eli ennaltaehkäisevä politiikka toistan on äärimmäisen tärkeää. Kuinka monta Ranskan alueelle on suunnattu 2 miljoonaa, 2 miljoonaa Galicia 1,4 Kreikalle, Lesboksen saarelle. Tämä varojen käyttö tarkoittaa sitä, että pitää lähteä muuttamaan budjettia. Eli meillä pitää olla lisätalousarvio, koska solidarisuusrahasto on tämä erityisinstrumentti niin Minä pyydän, että vähän nopeutettaisiin tahtia. Joissakin jäsenvaltiossa on jouduttu odottamaan aivan liian pitkään ennen kuin ne pystyivät esittämään pyytönsä. Meidän pitää todella osoittaa solidaarisuutta näille valtioille ja toukokuussa täysistunnossa meidän pitäisi hyväksyä tämä hanke joka siirtyi sen jälkeen neuvostolle sen jälkeen. Sen, sen jälkeen rahavarat tulisivat mahdollisimman nopeasti <clears throat> katastrofialueille. Avoimuus, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus solidaarisuusrahaston rahaston käytössä keskeiset periaatteet, kun eri alueet joutuvat luonnonkatastrofien kohteeksi. Silloin nämä alueet voisivat saada raha-apua siinä määrin kuin sitä tarvitsevat. Jotkut meidän ohjelmistamme pitävät sisällään sopimuksia, joiden avulla voidaan auttaa niiden ihmisten taloudellista tilannetta, jotka ovat kärsineet katastrofeista. On tärkeää, että pystyy auttamaan näitä maita, elvyttämään näiden maiden taloutta, mutta myös korjaamaan se kulttuuriperimä, perintö, joka oli tuhoutunut ehdotankin, että lähdetään muuttamaan avunantosopimuksia jäsenvaltioille. On kyse siitä, että uudelleen ohjelmoidaan koko, lähes koko järjestelmä. Eli tämä pitäisi hyväksyä mahdollisimman nopeasti komissiossa. Ja tämän, tämän tyyppisissä uudelleenohjelmoinneissa on tärkeää, että ennaltaehkäisy saa sille kuuluvan sijaan ja merkityksen toisin sanoen kaikki kriittisimmät alueet. Tiedämmehän suurimmat, tiedämme jo mitä ne ovat. Niiden pitäisi pystyä saada apua mahdollisimman nopeasti. Katastrofitoiminnassa ennaltaehkäisy on keskeinen osa, eikä me saa, emmekä saa enää menettää ihmishenkiä. Tietysti joitakin katastrofia ei voi ennakoida eikä valvoa, mutta niiden seuraamuksia pitää pystyä minimoimaan. Tarkistukset pitää jättää 27. päivä maaliskuuta. Budjettivaliokunta äänestää tästä maaliskuun lopulla. Ja tämä pitäisi olla käsittelyssä täysistunnossa jo toukokuussa. Näin tämä rahoja, näin raitarahoja voitaisiin käyttää mahdollisimman hyvin ja sillä voimme osoittaa eurooppalaista solidaarisuutta. Se on vain pisara valtameressä, kun ajattelemme, mihin meidän kansalaisemme joutuvat kokiessaan näitä katastrofeja, eikä saa unohtaa myöskään kuolonuhrien määrää. Kiitokset. Sitten edustaja Jäätteenmäki, olkaa hyvä. Okei. Okay. Thanks. I would like to thank the Kiitos. Haluan kiittää esittelijä Fernandesia tästä mietintöluonnoksesta. Tässä on koko joukko hyötyä, jota voidaan saada tästä pelastuspalvelu pelastuspalvelumekanismista tulevaisuudessa sitä saatetaan tarvita vieläkin enemmän, kun ilmastonmuutos jatkuu. Ah, that's another issue. Jaa, nyt puhutaan vielä toisesta aiheesta. Anteeksi. Niin, me olemme tosiaan nyt vielä toisessa aiheessa, mutta edustaja Denano on pyytänyt puheenvuoroa. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Ryhmässäni olemme erittäin iloisia tästä, joka päätöksestä, joka ilmaisee hyvin eurooppalaisen solidaarisen viestittämistä kansalaisille ja näille mm, katastrofialueille. Minä ajattelen usein uhreja, heidän perheitään ja ryhmässäni tuemme täysin rinnoin edustaja Fernandesin mietintöä. Minä ajattelen ennaltaehkäisyä. Se on äärimmäisen tärkeä. Sehän otettiin hyvin vahvasti esille tässä mietinnössä. Vielen Dank. Weitere Kiitokset. Muita puheenvuoropyyntöjä en täällä olekaan nähnyt, joten näin ollen korostan vielä, että määräaikatarkistusten jättämisellä on 27. maaliskuuta tässä tapauksessa. Ja nyt siirrymmekin esityslistalla eteenpäin seuraavaan kohtaan, nimittäin lisätalvoja talousarvioesitys numero yksi vuoden 2018 yleiseen talousarvioon. Yleisesittelijämme Sigrid Muresan ei ole tänään paikalla, joten Jose Manuel Fernandes saa jälleen puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on kyse lisätarvioesityksestä numero 1 vuoden 2029 talousarvion, jossa on tar- puhutaan jälleen solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta, josta juuri äsken puhuin siinä. Puhutaan avusta Kreikalle, Espanjalle ja Ranskalle, Pirkolle, Siinä on 1,8 miljoonaa euroa käytetty, tarkoitus ottaa käyttöön. Eli me tarvitsemme lisätalousarvion päivämäärä 20. maaliskuuta tarkistuksille 16-17 toukokuuta. Tästä äänestetään budjettivaliokunnassa. Do Fundo de Solidariedade ja kun tätä rahaa, rahoja ruvetaan käyttämään, niin kuin sanoin, tämä pitäisi, siihen pitäisi hyväksyä lisätalousarvioesitys lisänä. Mm, toivotaanko tähän puheenvuoroa? Ei. Jose Manuel tietojeni mukaan 27. päivä on määräaika tässäkin. Sinä taisit sanoa 28. mutta minun tietojeni mukaan määräaika tarkistukselle 27. Eli jos haluaa olla ihan varma, että ehtii, niin 27. päivä. No niin, siirrytään esityslistalla eteenpäin. Kohta 19 on näin käsitelty ja jälleen puheenvuoron saa José Manuel Fernández, unionin pelastuspalvelumekanismi. Ja näin jatkamme, olkaa hyvä. Eh, a necessidade de União Europeia ter uma reserva. Euroopan unionilla on oltava varoja auttaakseen katastrofi tilanteissa, luonnon katastrofitilanteissa, jos kysymys on kuivuudesta, terroristi-iskuista, tulvista, maanjäristyksistä. Ja EUn täytyy todella käyttää tällaista varausta, jotta voidaan ihmisiä suojella. Tällä on sellainen etu myöskin, että tällä tavalla voimme saada aikaan säästöjä, kuten esimerkiksi juuri äh, kun pyritään metsäpaloja välttämään. Olemme päässeet äh, nyt äh, sellaiseen paljon laajempaan kattavaan tilanteeseen. Esimerkiksi meillä on 15 lentokonetta ja se on parempi, että ne ovat yhdessä paikassa käytettävissä kuin että niitä on 50, että ne ovat hajallaan jäsenvaltioissa ja meidän tavoitteemme on todella olla näihin ilmiöihin valmistautuneita, kuten juuri tässä nyt sitten viime aikoina on ollut. Pitkälti kysymys on ollut ilmastonmuutoksen aiheuttamista äh, ilmiöstä ja äh, ääriilmiöistä, sään ääriilmiöstä. Äh, on totta, että tietysti myöskin kansallisten viranomaisten täytyy toimia, mutta tällainen pelastus palvelumekanismi on mielestäni aivan olennainen asia ja se osoittaisi myöskin, että Euroopan unioni haluaa olla solidaarinen. On hyvin tärkeää, että jokaisen maan äh, tällainen vapaaehtoinen varaus olisi äh, myöskin äh, täydennettävissä ja toivon, että komission ehdotuksen kautta tämä varaus toistan, kun vaikka se tietysti onkin vapaaehtoinen, niin että sitä voitaisiin siis täydentää Ähm, tämän äh, erityisen äh, keinovalikoiman kautta äh, komissio ehdottaa 2018-2020 kaudelle selkeää korotusta näihin rahoitusvaroihin. Ja tämä on todella aivan uusi asia, koska nämä uudet prioriteetit ovat asia, jotka täytyy ottaa paremmin käyttöön. Ja tämä minun ehdotukseni onkin, että erityisesti budjettin näkökulmasta katsottuna, että meillä näillä 80 000, 80 000 miljoonalla voitaisiin todella myöskin ottaa huomioon muita tärkeitä elementtejä politiikoissa, jotka voisivat myöskin osaltaan myötä vaikuttaa tähän pelastuspalvelumekanismiin äh, ja uusia äh, uutta rahaa äh, tähän ei voida ottaa. Tietysti joustavuusväline on hyvä ottaa myöskin käyttöön ja äh, mielestäni summat ovat suhteellisen korkeita ja senpä takia äh, joustavuusvälineitä tarvitaan eikä äh, muiden varojen tähän uudelleen allokointia. Ähm, neuvoston on osoittanut solidaarisuutta ja toivon mukaan tämä nyt sitten johtaa käytännön läheiseen ehdotukseen, koska kysymys on suurista julistuksista, mutta kun sitten kysymys on siitä, että ryhdytään todella töihin, niin äh, tuleekin joitakin äh, kapuloita rattaisiin äh, Solidaarisuus liittyy myöskin siihen, että 180 äh, miljoonalla eurolla meillä on tässä nyt todella äh, mahdollisuus edistää tätä hyvin tärkeää tavoitetta ja myöskin äh, pelastaa kansalaisten henkiä. Ja neuvoston täytyy nyt osoittaa, että se haluaa myöskin osoittaa tätä solidaarisuutta ja perustaa näitä ähm, tavoitteita edistää ja senpä takia äh, tämä on hyvin tärkeää, että tämä summa otetaan huomioon. Kiitos. Ähm, Kiitos paljon. Onko puheenvuoropyyntöjä? Näin varjoesittelijöitä. Alo, sit, sitten siirrymme suoraan puheenvuoroihin. Rova Jäätteenmäki, olkaa hyvä. And with micro, that would okay. be helpful. Thanks. I would try again to, to this point. Okay, I would like to thank Mr. Fernandes. For... Kiitokset. Haluan kiittää herra Fernandesia tästä mietinnöstä, lausunnosta ähm, Euroopan pelastuspalvelun mekanismin puitteissa tehtävällä yhteistyöllä on todella paljon äh, myönteisiä puolia ja valitettavasti tulevaisuudessa entistä enemmän varmasti on näitä luonnonkatastrofeja, joten meidän täytyy olla todella valmistautuneita, mutta me kaikki varmasti ehkä ajattelemme, että ensinnäkin jäsenvaltioiden on toimittava vastuullisesti. Tämä ensisijaisen asia. Ja sitten kansallisten viranomaisten täytyy valmistautua näihin haasteisiin. Ja kaikkein nopein tapa varmasti myöskin pelastaa ihmisiä on juuri tämä, koska jos joutuu odottamaan pitkään apua muualta Euroopasta, niin siihen kuluu aikaa. Ja jos esimerkiksi kysymys on tulipallosta, niin tiedämme, että sitten on aivan liian vaikeata saada ää, äh, tämä ää, äh, tulipalo sammumaan ennen, jos aika kuluvat voi 5-6 päivää. Sitten tämän aloitteen äh, rahoittamisesta minä todella puolan sitä, että otetaan uusia määrärahoja käyttöön. Meidän pitäisi käyttää niitä ainakin siinä määrin, mitä komissio on ehdottanut Kuitenkin jotkut näistä komission ehdotuksen kohdista ovat sellaisia ohjelmia, jotka on hyvin pantu täytäntöön ja jotka, joissa varat on myöskin hyvin käytetty. Kuten tiedätte, edessä ovat aika kovat ajat rahoitusnäkymien osalta ja kun Brexit tapahtuu, niin myöskin silloin tulee aukko budjettiin ja sen takia meidän täytyy tarkastella budjettia tarkkaan ja katsoa sellaisia budjettikohtia, jotka eivät parhaalla mahdollisella tavalla toimi. Ja sen takia olenkin ehdottanut tai ehdotan, että valmistaudumme edessä olevaan tehtävään ja teemme tämän aloitteen sellaisena asiana, että nyt pyydetään lisää budjettikuria, koska emme aina voi aina vain olla kinoamassa lisää rahaa täällä parlamentissa. Voisimme pyytää, että komissio ainakin ehdottaa samaa määrää, mitä he tällä hetkellä nyt ehdottavat niissä budjettikohdissa, jotka eivät ole tulleet kunnolla täytäntöön Tämä olisi minun viestini. Kiitos. Vielen Dank. Dann liegt mir eine Wortmeldung vor. Kiitoksia. Sitten Garja Savanruvia. Sí, muchas gracias. Es que como vamos con un poco de... Kiitos paljon. <clears throat> Mehän nyt tässä vähän <clears throat> etenemme ennenaikaisesti, mutta joka tapauksessa ihan selvästi sosiaalistiryhmä tukee tätä siviilipalvelu pelastuspalvelumekanismia, mutta mehänkin olemme erittäin kiinnostuneita sen rahoituksesta. Ja kuten aina tässä valiokunnassa olemme puoltaneet sitä, mikä tahansa instrumentti on kyseessä tai uusi politiikka tai mikä tahansa asia, joka käynnistetään uutena. Siinä pitää ottaa huomioon aina rahat. Ja Temmäkin sanoi, että emme voi joka päivä pyytää lisää rahaa, mutta jos me joka päivä teemme enemmän ja jos meillä on enemmän kompetenssia, niin silloin me tarvitsemme lisää uutta tuoretta rahaa, koska muuten käy aina niin kuin, että me käynnistämme jotakin esimerkiksi pelastuspalvelumekanismi, niin samanaikaisesti pitää sitten leikata ehkä jostain jostakin muualta jostakin muista apurahoista. Tai, ja meillähän on, meidän täytyy myös ylläpitää jo käynnissä olevia ohjelmia ja nekin tarvitsevat oman rahoituksensa, mutta jos meillä on nyt tämä mekanismi, jos me haluamme uuden ohjelman, niin se tarvitsee lisää resursseja. Silloin meillä pitää olla uutta rahaa, eli näin olemme, tuemme kollega Fernandesin ehdotusta. Kiitokset. Muita puheenvuoropyyntöjä valiokunnan jäseniltä ei ole, joten nyt komissio voi toivoissa ottaa kantaa asian herra Uriel siellä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluamme kiittää esittelijä hänen tuestaan tälle ehdotuksellemme. Haluamme myös kiittää muita puheenvuoron käyttäneitä edustajia. Yhteen asiaan kiinnittäisin huomiota siihen, että todella tässä otettaisiin käyttöön uutta rahaa. Mehän ehdotamme 90 äh, prosenttisesti tuoreen rahan käyttöä. Äh, eli tässä mennään kyllä hyvin, hyvin pitkälti samoilla linjoilla kuin mitä esittelijä sanoi. Äh, tosiaan tässä on tiettyjä pieniä siirtoja ja esimerkiksi äh, kun puhutaan oikeusvälineestä, tasa-arvovälineestä, valitettavasti olemme havainneet, että täytäntöönpano vajetta on viime vuosina ollut. Eli emme me suinkaan valinneet näitä budjettikohtia äh, vähennyksen kohteeksi äh, mielivaltaisesti, vaan niiden täytäntöönpano on ollut yskähtelevää. Ja näin ollen katsomme, että nämä siirrot ja sitten plus tuore rahaa huolehtivat kaiken kaikkiaan siitä, että myös nämä vanhat ohjelmat voivat yskähtelemättä toimia. Kiitoksia. Kiitokset. Me olemme tässä nyt aikataulusta suorastaan edellä. Ää, olisihan minä voinut Debrelle antaa vielä toiset neljä minuuttia puheaikaa hyvinkin, vaikka häntä sitten kiirehdinkin. No niin, tällä välin nämä sosiaalidemokraat lähtien varjoesittelijä on saapunut paikalle. Aikaahan meillä on, joten herra Fögel, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. olit mm, tähän käyttänyt puheenvuoron, vaikka tulinkin myöhässä, mitä pahoittelen. Haluan kiittää valmistelijaa näistä tästä ehdotuksesta, mitä tulee pelastuspalvelumekanismiin, niin pidän kyllä tätä mm, periaatteessa oikeana, koska ennaltaehkäisy ja katastrofeihin vastaaminen ovat tietenkin asioita, joiden puitteissa jäsenvaltioiden täytyy tiivistää ja EUn täytyy tiivistää yhteistyötään. Meillä on ollut hyvin traagisia luonnonkatastrofeja, jossa todella viime vuonna myös äh, traagisesti sitten ihmishenkiä menetettiin ja näin ollen ää, toiminta on ollut tai ei ole ollut täysin sillä tasolla kuin olisi pitänyt. Eli periaatteessa pidän ehdotusta ihan hyvänä, mutta minulla on tiettyjä epäilyksiä. No, ajatellaan esimerkiksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden kollektiivisia kykyjä, tällaisen erityisen varauksen ää, käyttöönottamiseksi, joka on komission valvonnassa tietyissä jäsenvaltioissa, ollaan hiukan epävarmoja siitä, että mitenkä tätä pelastuspalvelua sitten Brysselistä käsin voidaan koordinoida. Tätä täytyy varmaankin pohtia. Mutta nyt äh, palaan tähän rahakysymykseen, äh, kun puhutaan äh, joustovälineestä. Mielestäni tätä, tämä on oikein hyvä asia ja tässäkin sääntönä on sen, että se, että ää, mm, tarvitaan uusia, tuor, uutta tuoretta rahaa eikä tule käyttää näitä olemassa olevia ohjelmia. Eli mielestäni näistä olemassa olevista ohjelmista ei tulisi leikata. Kiitos. Kiitoksia ja haluaako eh, esittelijä tässä valmistella vielä puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. On nyt ilmeistä, että tämä pelastuspalvelumekanismi eh, on nimenomaan ennaltaehkäisevää toimintaa. Sitä se haluaa olla. Sen jälkeen sitten, jos me lähdemme konkreettisesti pelastuspalveluun, niin itse varsinaiset palvelutoiminnat kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, mutta me haluaisimme lisätoimivaltuuksia, jotta voimme nimenomaan auttaa jäsenvaltioita katastrofitilanteessa, olipa sitten kyse metsäpaloista tai maanjäristyksistä tai jopa terroristihyökkäyksestä nämä lisä varat mahdollistavat ihmishenkien pelastamisen. Contribuir para que esteja em prática rapidamente. É evidente que depois... Meidän pitää siis kaikkien antaa oma panoksemme, että voitaisiin mahdollisimman nopeasti lähteä luomaan tätä mekanismia, ja se tarkoittaa päätöksentekoa nopeasti. 280 miljoonaa euroa vuodelle 2018-2020. Se on rahasumma, joka voitaisiin laittaa varantoihin. Ja tämä rahamäärä voisi sitten auttaa silloin, kun tarpeen vaatiessa pitää ryhtyä toimimaan. Totta kai me tiedämme, että valtameris, valtameret ovat jakautuneet useisiin jäsenvaltioihin, mutta tässä on kyse tietystä lisäarvosta EUlle. Eli sen takia meidän pitää lähteä luomaan tämä erityisrahasto. Ja toivon, että me voisimme eh, todella päästä yksimielisyyteen tästä ja, ja että kaikki jäsenvaltiot antaisivat tukensa tälle summalle 280 miljoonaa. 280 miljoonaa, eli uutta rahaa uudesta joustovälineestä, eli uuden rahan tuloa. Mitä sitten tulee menettelytapoihin? Tarkistukset pitää jättää 27. maaliskuuta, 22. ja 23. päivä huhtikuuta tutkimme tätä valiokunnassa ja sitten äänestämme toukokuussa heinäkuussa tästä ja toivottavasti tämä äänestys tulee olemaan mahdollista täysistunnossa heinäkuussa, että tulee myönteinen tulos. Kiitokset. Muistuttaisin vielä, että sihteeristömme tänään ilta päivällä tulee lähettämään muutetun komission ehdotuksen. Olen ymmärtänyt, että näiden kappaleiden numeroinnit ovat muuttuneet. Siksi teille lähetetään korgendum korjaus, korjattu versio ja pyydän, että tarkistuksissa sitten otatte huomioon nämä muutokset. Muuten tässä saattaa syntyä aikamoista hämmennystä. Sitten tämän päivän viimeinen esityslistan kohta Nimittäin vierailu Irlannissa 12.14. helmikuuta. Ja tässä yhteydessä annan puheenvuoron valtuuskuntamme johtajalle edustaja Ryville. Olkaa hyvä. Sydämelliset kiitokset puheenjohtaja. Haluan eh, ennen kaikkea kiittää sihteeristöämme, erityisesti Sasika Brömeliä, eh, tästä tämän eh, Irlannin valtuuskuntamatkamme valmistelusta. Meille oli erittäin Äh, ratkaisevaa saada komission tausta-asiakirja. Äh, keskustelua käytiin kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa, yritysten edustajien kanssa. Myös Dublinin pormestari oli paikalla ja äh, kuulimme akateemikkojen Äh, esityksiä, äh, samoin äh, investointipankin, saimme kuulla mitä investointipankki on saanut aikaan, samoin sitten valtiovarainministeri ja Irlannin parlamentin budjettivaliokunta tavattiin kaiken kaikkiaan kuusi EUn yhteisrahoittamaa hanketta saimme nähdä, niihin tutustua. Ja mitä tulee monivuotiseen rahoituskehykseen, niin Irlannissakin eh, keskustelua käydään kovasti. Yhteinen maatalouspolitiikka ja kohesio ovat näitä perinteisiä asioita. Ja sitten eh, esimerkiksi Erasmus Plus, eh, myös uudet painopisteet ja Ähm, sitten äh, äh, Euroopan unionin äh, ulkorajat ja painopisteet, kyberturvallisuus ja esimerkiksi valeuutisalalla. Ähm, Brexit ei ollut sinänsä virallinen keskustelun aihe, mutta kun monivuotisesta rahoituskehyksestä puhun, niin luonnollisesti keskustelussa tämäkin asiaa tai aihetta sivuttiin ja aika luottavainen mieliala oli. Uskottiin, tai keskustelukumppanimme uskoivat, että saadaan aikaan aivan varmasti erilaisia siirtymäkausijärjestelyjä, puhuimme myös kovasta Brexitistä, mutta kovan Brexitin harva nyt uskoo. Ja kun ajatellaan yhdistyneen kuningaskunnan sisä äh, poliittisia äh, tilanteita, ihan niin kuin Skotlanti, mm, Skotlanti myös Gibraltar ovat tärkeitä kysymyksiä ja tämä poliittinen dynamiikka tietenkin äh, on käynnissä, mutta meitä rauhoiteltiin eikä uskottu sanottu, että kovaa raja olisi tulossa. Eli erittäin myönteinen ilmapiiri kaiken kaikkiaan ja kovan Brexitin valmistelut käsittääkseni eivät ole käynnissä, eli tälle aiheelle ei aikaa ole suotu. Ja nyt luodaan sitten Äh, erilaisia skenaarioita, jos yksi kolmesta parlamentista ei hyväksyisi erosopimusta, niin äh, sitten täytyisi olla tietenkin äh, olemassa suunnitelmat tätä varten. Mutta meidän oli kiinnostavaa nähdä Euroopan unionin yhteisrahoittamia hankkeita Irlannissa. Ne ovat erittäin ammattimaisesti hoidettuja. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset edustaja Rybich. Äh, Niriada näyttää pyytäneen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Keep it brief, um, I'd also like... Hyvin lyhyesti vain haluan kiittää sihteeristöä erinomaisesta työstä tämän järjestämisessä ja myöskin muita kollegoita. Kiitän myöskin, oli todella mukava käydä siellä paikan päällä. Minun äh, koin tilanteen vähän eri tavalla kyllä. Kun keskustelimme Brexitistä, niin ei tuntunut kovin optimistiselta. Ähm kuin muillekin kollegoille puhuin, niin ymmärrettiin varmasti, että hyvänen aikakysymys ei ole vain mikä rajakysymys, vaan vaikuttaa koko Irlantiin, joten tämä oli aika tärkeää budjettivaliokunnalle huomata, että todella äh, nyt äh, Brexit koetaan tällä tavalla Irlannissa ja tämä kertoo meille, että tämä on asia, joka vaikuttaa meitä, meihin kaikkiin mutta totta kai oli todella hyödyllistä myöskin irlantilaisille huomata, että Euroopan parlamentti ottaa tämän asian vakavasti ei tarkastellaan EU-rahoitusta, mitä etua siitä saadaan ja mitä sitten sen pois viemisellä kenties voi, tai mitä vaikutuksia sillä voi olla. Joten haluan kiittää vielä kerran kollegoita ja erityisesti sihteeristöä erinomaisesti hoidetusta vierailusta. Ja ehkä sitten palataan vielä ainakin vaalien jälkeen tähän No, se olisi mukavaa. Tänä vuonna en päässyt itse mukaan, mutta mielelläni olisin osallistunut ja käynyt tätä keskustelua. Kiitoksia. Nyt olemme lähestulkeen käyneet koko esityslistan läpi. Muistutan vielä, että Strasburgin viikon maanantai-iltana 16. huhtikuuta järjestetään ylimääräinen kokous. Kyse on parlamentin talousarvioesityksestä ja tästä ennakkoarviosta se on äh, tuolloin äh, sitten hyväksyttävä, että se menee ajoissa komissioon ja seuraava kokous on sitten 23.-24. huhtikuuta täällä Brysselissä. Kokous päättyy.